La sessione è ripresa. Istunto jatkuu. Hyvää huomenta kaikille. Pyydän teitä istuutumaan alas. Tästä tulee pitkä äänestyspäivä jälleen kerran, joten pyrkikäämme hoitamaan tehtävämme mahdollisimman jouhevasti. Tervehdin tässä vielä poistuvaa puhemiestä Martin Schulz ja kiitän häntä hänen tekemästään työstä ja kuten jo hänet tavatessani tein, toivotan hänelle kaikkea hyvää, onnea ja menestystä poliittiselle uralle uran jatkolle Saksassa.